Ok, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Vi ricordo che la nostra riunione è trasmessa come al solito. Kiitos. Toivotan kaikille hyvää iltapäivää. Kokouksemme lähetetään suoratoistona, kuten tavallista. Esityslistan osalta tältä päivältä ehdottaisin, että Paolo Rangelin mietinnön käsittely mm, lykätään. Euroopan parlamentin aloiteoikeus. Jön González Pons on pyytänyt, että lykätään keskustelua toimintelin välisistä neuvotteluista budjetin osalta. Olen itse esittelijä siinä kysymyksessä. Vastuuvapauspäätöslausema siirretään kokouksen toiseen osaan. Tänään meillä on tulkkaus yhdeksällä kielellä, ranska, saksa, italiaa, Hollanti, Englanti, Espanja, Portugali, Suomi ja Romania. Tulkit tarvitsevat hyvää laatuista ääntä ja kuvaa, jotta viesti kääntyy teille. Toivon, että noudatte sihteeristön ohjeita. Puhelinyhteyksiä ei tulkata ja pyydämme käyttämään äidinkieltänne, jos siltä kieleltä on tulkkaus Pyydämme myös, ettei tukei, ettei lueta puheita ja tulkit kiittävät etukäteen Ne halusin muistuttaa siitä, että käytämme turvavälejä ja maskeja on käytettävä kaikkialla Euroopan parlamentissa myös kokousten aikana. Ja kun haluatte puhua, pyydän, että painatte raise hand-nappia ja toivon, että odotatte, kunnes saatte puheenvuoron. Kun nappi muuttuu siniseksi, pyydän, että painatte kerran nappia, odotatte kolme sekuntia. Silloin speak-nappi muuttuu punaiseksi ja voitte aloittaa puheenne. Ja vielä yksi viimeinen seikka ennen kuin aloitamme. Osallispons-aloite päätettiin lykätä ja se liittyy toimielinten väliseen sopimukseen. Toimielinten välinen sopimus on osa elvytysrahasto ja monivuotisten rahoituskeysten pakettia. Tämä paketti on nyt jo missä neuvostossa. AFKO ja Budge-valiokunnat ovat pyytäneet maanantaille 23. marraskuuta ylimääräistä kokousta, jos täysistunnossa ensi viikolla ei saada äänestettyä tätä. Meidän pitää olla valmiina tällaistakin vaihtoehtoa varten – neuvosto kokoontuu tänään ja jos siellä edetään, saattaa olla, että äänestämme tästä ensi viikolla. Maanantain kokouksessa koordinaattorit päättivät seuraavaa. Euroopan vaalilaki esittelijä on Dominic Ruiz de Vesas ja D-ryhmästä ja juuri lausunto EUn sääntelyn tilastosuhteellisuus ja läipäätösperiaate. Valikuntamme laatii lausunnon. Ainoastaan nimi muuttuu. ID-ryhmä on ottanut Gerolf Annemansia. Ja sitten voimme hyväksyä pöytäkirjat kokouksistamme 14. heinäkuuta, 27. elokuuta ja 1. päivä syyskuuta. Tavanomaiseen tapaan, jos kokouksen loppuun mennessä ei ole vastalauseita esitetty, ne on hyväksytty. Ja nyt siirrymme yhteiseen kokoukseemme oikeusasioiden valiokunnan kanssa ja saamme esittelyn tutkimuksesta. Esityslistan kohtaan avoimuuden ja lahjomattomuuden vahvistaminen EUn toimielimissä perustamalla riippumaton EUn eettinen elin – Esittelijämme on ystävämme Daniel Freund. Kiittäisin häntä toimista, joiden kautta toimielimestämme tulee avoimempi. Transparency Internationalin tutkimuksen pohjalta. On varmasti mielenkiintoista kuulla näistä aiheista juuri valiokunnan kanssa yhdessä lisää. Toivotan tervetulleeksi kaikki valiokunnan jäsenet mukaan lukien valiokunnan puheenjohtaja. Me olemme pyytäneet siis tutkimusta näiden asioiden tutkimiseksi. Juria kiinnosti eturistiriidat. Ja toinen on Afkon pyytämä ja siinä kuullaan enemmän avoimuudesta ja lahjoimattomuudesta EUn toimielimistä ja mahdollisesti siitä, miten EU-riippumaton EUn eettinen elin voisi toimia. Näiden Esittelyiden jälkeen käymme keskustelua ja olemme sopineet esittelijän kanssa Se ne juurivaliokunnasta aloittaa. Ja asiantuntijoista ensin professori Kristof Demke, joka tulee Vaasan yliopistosta Suomesta. Hän esitteli tutkimuksensa. Teillä on 12 minuuttia enimmillään niin puheaikaa. Olkaa hyvä. Good afternoon. I hope you can see me. I hope you can hear. Hyvää iltapäivää. Toivottavasti näette ja kuulette minua. Ensin ilo olla läsnä. Minulla on 12 aikaa, siis minun täytyy olla hyvin tiivissanainen ja todennäköisesti en käytäkään powerpoint esitystä koska siihen menisi aivan liian kauan, joten aloitan sanomalla – mitä teimme, miksi olen täällä raportoimassa siitä, kuinka tehokasta politiikka eturistiriitakysymyksestä on? Meitä pyydettiin tekemään vertaileva analyysi siitä, kuinka tehokasta tällainen ristiri, eturistiriita toimi, toiminta on EU-jäsenvaltioiden toimielimissä. 18 maata kaikkiaan osallistui koronasta huolimatta ja suurta mielenkiintoa osoitettiin aihetta kohtaan myös Portugalin tulee puheenjohtajavaltio on jo kertonut aikovansa jatkaa asian käsittelyä. Siis lyhyesti, mikä on päätulos tutkimuksesta? Sanoisin, en ole niinkään varma, onko tämä nyt hyvä englantia, mutta tiivistäisin löydökset tästä tutkimuksesta sanomalle, että mitä tällä hetkellä koemme ja näemme on, että eettinen politiikka tuntuu tehottomalta. Me tarvitsemme kipeästi sitä, että puhumme vähemmän jatkossa siitä, että tarvitaan uusia politiikkoja, toimintatapoja ja pitää keskittyä enemmän tehokkaaseen täytäntöpanoon, virallistamiseen ja täytäntöönpanoon eettisissä kysymyksissä ja eturistiriitakysymyksissä ja politiikoissa. Joten mitä me sitten löysimme tuloksena tutkimuksesta? Yleisesti ottaen me me siis käännyimme 18 hallituksen puolen, pyysimme tilastoja eturistriita kysymyksistä ja saimme selville, että hallitukset viimeisen 15 vuoden ajan ovat ottaneet käyttöön enemmän sääntöjä, enemmän toimialoja, politiikkoja eturistiriita kysymyksissä ovat ottaneet käyttöön tiukempia standardeja eturistiriita asioissa Jatkuvasti he lisäävät uusia kysymyksiä eturistiriita politiikkoihin. Kaiken kaikkiaan voitaisiin sanoa, että eturistiriita toimintavoista on tullut yhä moni mutkaisempaa, kompleksisempaa. Tähän mennessä tämä ei ole vielä merkki suuremmasta tehokkuudesta kuitenkaan. Jos ottaa käyttöön enemmän sääntöjä ja toimitapoja ja tiukempia standardeja, niin aikomus tietenkin on estää eturisti, eturistiriitoja ja vähentää niiden määrää. Mutta mitä enemmän sääntöjä on, sen, ja mitä tiukempia standardeja on, niin sen todennäköisempää on, että niitä myös rikotaan. Joten eettinen käyttäytyminen saattaa lisääntyä joka on sellaista, mitä ei toivota. Sitten vaaditaan yhä enemmän sääntöjä sen takia, ja niin tämä kehä pyörii. Tämä ei välttämättä tarkoita siis, että tehokkuus on suurempaa kuin sääntöjä on näin paljon. Muus, myös viime vuosina olemme huomanneet, että tästä politiikasta on tullut yhä politisoituneempaa, on yhä enemmän skandaaleista raportointeja Näistä politiikoista tulee todella tärkeitä tietysti, koska poliittinen areena näyttää jotenkin korruptoneidulta kor- ja huonolta, eikä tämä osata välttämättä suurempaa tehokkuutta. Aivan erityisen tärkeää, kun keskustellaan uudesta eheyselimestä tai lahjomattomuuselimestä EU:ssa on, että me teimme myös vertailevan tutkimuksen siitä, kuinka tehokasta eturistiriitapolitiikka on Puolan kaudella 2012. Ja silloin aikanaan johtopäätökset olivat, että maat ovat kaikkein kiinnost... mielellään hyväksyvät uusia politiikka- ja toimintapoja mutta eivät välttämättä ole kovinkaan kiinnostuneita hallinnoimaan näitä politiikkoja ja täytäntöönpanemaan näitä toimitapoja ja äh, toteuttamaan niitä käytännössä. Joten silloin johtopäätöksenä oli, että eettinen politiikka niin kauan kuin emme välitä tehokkaasta institutionaalisuudesta niiden kohdalla, niin se ei riitä. Olemme nähneet nyt sitten aivan erilaisen kuvan syntyvän. Alussa alku oli vähän suuri pettymys. Kun olemme kysyneet jäsenvaltioita, mitä olette tehneet näille eturittisille kysymyksille, niin saimme aika omituisia kysymyksiä välillä jäsenvaltiolta. Mutta minun täytyy sanoa, että olen pahoillinen, me emme tiedä. Ei, ei ole tietoja ystetty korruptiokysymyksen, ei ole todisteita, ei ole arvioitu maiden tasolla eturistiriita politiikkoja, joten he eivät voineet kertoa näitä kysymyksiä minulle ja muille tutkijoille ei tiedetä, lisääntyvätkö eturistirta kysymykset? Todennäköisesti kyllä, koska hallittu johtuen epäjohdonmukaisuuksista ja niin edelleen. Mutta kuitenkin voimme huomata, että tällä hetkellä maat alkavat tutkia ja investoida tällaisiin eettisiin kysymyksiin ja jär- perustavat eettisiä elimiä, tahoja ja myös tä- pyrkivät täytäntöön panemaan etu- e- et- Mutta varsinainen valvonta ja täytäntöönpano eettisessä politiikassa on vieläkin varsin tehotonta ja voi, sim, tämä näkyy esimerkiksi ministeriöiden kohdalla ja EU-komissaarien kohdalla myös – mitä tulee ministereihin, monet maat myönsivät, että erityisesti miten täytäntöön pannaan kysymyksiä. ministerin kohdalla, se on varsin tehotonta toimintaa. Pääongelmana on poliittinen vastentahtoisuus asettaa sanktioita kysymyksissä. ja varsin pitkälle suvaitaan tällaisia eturistiriitoja myös ministereiden kohdalla, joten tämä oli yksi ongelma. Sitten toinen ongelma, maat kertovat meille, että varsin usein kun puututaan suoraan ministereiden asioihin ja sanot, kerrotaan ministereille, että todennäköisesti he, on kyseessä nyt eturistelta kysymys ja vakava sellainen, niin silloin automaattisesti ministeri vastaa, minä kyllä pystyn hoitamaan tämän asian, ei minulla mitään ongelmaa, minulla ei ole mitään eturistiriitaa asiassa. He usein yliarvioivat oman kykynsä hallita omia eturistiriita- ja jäävyyskysymyksiään. Voimme vetää tästä seuraavan johtopäätöksen. Me uskomme, että nykyään näin monien tutkimusvuosien jälkeen tällä alalla on tullut selväksi, että itse sääntely eturistiriita-kysymyksessä ei toimi. Mitä tarvitsemme on riippumatonta ulkoista valvontaa ja täytäntöönpanoa eturistiriita toimitavoissa koska täm, ja tämän takia olemme laatineet tämän tutkimuksemme ja esitämme myös konkreettisia suosituksia siitä, mikä Euroopan parlamentin rooli olisi, mitä tulee siihen, kun nimitetään esimerkiksi komissaariehdokkaita jatkossa, mutta me tuemme myös kovasti, ja tämä on todella tär- eh, kaikkein tärkein johtopäätös koko tutkimuksesta, että tarvitaan riippumaton ulkoinen, epäpoliittinen lainvalvonta taho, maa, maiden tasoilla eu ja myös EU-tasolla tarvitaan tällaista. Minä tietenkin olen tarkastellut kollegani professori Frissutin tutkimuksia ja tässä mielessä tuemme kovasti näitä suosituksia, joita tästä tutkimuksesta on saatu, että perustettaisiin eettinen virasto tai taho eu tasolle. Nyt taisin käyttää 12 minuuttia, niin Kiitoksia kovasti teidän huomiostanne. Grazie mille, professori. Kiitos oikein paljon. Professori myös siitä, että piditte niin hienosti puheenjohtajasta kiinni. Hienoa. Ja nyt annan puheenvuoron professori Frischutille Innsbruckista Itävallasta 12 minuuttia. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Chair, for giving me the word. Uh, dear uh, Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Euroopan parlamentin jäsenet. Kuten tässä todetaan, tässä minun tutkimukseni on eh, Etiikan ja integriteetin vahvistaminen. Saako seuraavan kuvan? Mikä on lähtökohtana tässä? Tietenkin maantieteelliset etäisyydet muodostavat suuria esteitä, kun pyritään luomaan Euroopan unionia ja, ja, ja kansalaisten ja luottamus EU-hun on vähentynyt aikaisemmissa tutkimuksissa. Eh, tällä hetkellä meillä ei ole mitään eh, tapoja arvioida kansalaisten mielipidettä vain yhden asian suhteen. Eh, Euroopan unionin lainsäädännössä viitataan useissa kohdin erityisesti etiikkaan ja, ja meidän ja minun puheeni menee samaan suuntaan kuin Christoph Demtke. Olen samaa mieltä e, siitä, että me tarvitsemme yhteisen, riippumattoman, eettisen elimen. Ja, e, ja tämä on tutkimuskentällä siis aika yleinen mielipide. Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli se, että analysoitiin EUn toimielimiä, 13.1 eh, sopimus eh, Euroopan unionin toiminnasta ja sen lisäksi myöskin komiteoita. Ja en ole nyt eh, tilanpuutteen vuoksi liittänyt tähän tutkimukseen EUn erillisvirastoja, mutta ne tietenkin voitaisiin tämän elimen piiriin myöskin saattaa. Ja, ja tässä näkyy kalvoilla sitten näiden ja sivunumerot myöskin. Ja Ranskan viranomainen ja Irlannin viranomainen, jonka nimi näkyy tuossa. Ja, ja tämä oli siis lähtökohtana tälle tutkimukselle ja seuraava dia sitten. Minä ehdokan seitsemän nel, eh, varsinaista ja neljä varajäsentä ja myöskin eh, ja, ja sitten noin 50, 50 virkamieltä. Heidät tulisi valita erittäin korkein, korkein vaatimuksilla. Heidän pitäisi olla vi, viisautta, näkemystä, ammatillista kokemusta ja kokemusta edellisistä tehtävistä. Ja olen myöskin ehdottanut myöskin 257 ähm, artiklan nojalla EUn komission etiikka toimielintä ja ehdotan, ehdotan, että toimikausi olisi seitsemän vuotta – ja tämä eli voisi toimia omasta aloitteestaan tai, tai py, ulkopuolista pyynnöstä. Sen, tar- sen tarkoitus olisi toimia ennaltaehkäisevänä, valvonvana, tutkivana elimenä ja, ja se voisi kohdistaa toimintaansa sekä e, toimielinten jäseniin että virkamiehiin. Ja niin kuin Demke juuri mainitsi, tämän elimen tulisi olla vastuussa – sen tulisi vahvistaa, vahvistaa integriteettiä ja avoimuutta. Sen pitäisi vastata nimenomaan liuku näistä pyöröovi-ilmiöstä ja eturistiriidoista ja myöskin eturistiriita-ilmoituksesta. Ehdotan uutta toimielintä, mutta niin, että käytettäisiin olemassa olevia eh, eh, elimiä, kuten eh, Olafia, Euroopan tuomioistuinta ja oikeusasiamiestä. Sitten meillä on useita mahdollisuuksia, jotka olen jättänyt ulkopuolelle. Esimerkiksi joustavuuslauseke, se on, se on, on liian epätodennäköistä – että sillä olisi todellista oikeudellista pohjaa, koska se vaati, saataisiin oikeudellinen pohja, koska se vaatii yksimielisyyden neuvostossa ja, ja se saattaisi lisätä myöskin epämääräisyyttä. Joten näin minä ehdotan eh, toimielinten välistä sopimusta EIBn perustamisen pohjaksi. Ja se ei tietenkään ole riittävä pohja vielä, vaan sen täytyy täytyy kulkea käsi kädessä olemassa olevien säätöjen kanssa. Ja, ja, ja ehdotan myöskin käytännesääntöä ja, to, ja toimielinten välistä sopimusta. Ja, ja jos myöskin Euroopan keskuspankki tulisi myöskin mukaan, heillähän on tiukemmat säännöt kuin muilla. Ja, ja Yhdessä moninaisuudessahan on EU-motto, niin jos tarvitaan yksityiskohtaisempia sääntöjä, niin ne ovat sitten tiukempia kuin nämä yleissäännöt. Olen, olen ja Euroopan tuomioistuimen Meronidoktriinin mukaan tällainen toimivallan delegointi on mahdollista – Toki täytyy olla tiettyjä turvalausekkeita, jotka olemme ottaneet huomioon. Eettisen valvonnan elin ei voi tietenkään korvata Euroopan tuomioistuimen harjoittavaa, harjoittamaa juridista kontrollia. Ja se on myöskin eh, tapausoikeuden ala, eh, ratkaisujen alainen. Eh, tarvittaisiin muutos lainsäädäntöön ja sen takia ei tar- emme su- suosittele tätä joustavuuslauseketta, vaan toimielinten välistä sopimusta. Ta- tarvitaan tiettyjä la- lainsäädäntömuutoksia yhteisöoikeuteen. Minkä takia? Koska tämä elin voi olla sitova osallistuville toimielimille, mutta ei muille. Sen takia henkilöstösäännön muuttaminen saattaisi riittää eh, ja nykyisten nykyisen henkilöstösäännön muuttaminen on jo, joissain tapauksissa riittävää, mutta joissain tapauksissa eh, tarvitaan siihen muutoksia. Eh, tarvitaan ehkä toissijaisen lainsäädännön muutoksia, mutta ei, että, mutta ei perussopimusmuutoksia. Euroopan parlamentin ajatuksen mukaan 2017 eh, päätöslauselmassa sanotaan, että EUn toimielinten tulisi pyrkiä parhaaseen mahdolliseen avoimuuden, tilivelvollisuuden ja integriteetin asteeseen. Ja näin ja nämä periaatteet ovat olleet työmme pohjana. Tämä tutkimus kokoaa olemassa olevia mekanismeja – joita löytyy eri EUn toimielimistä, niistä joita mainitsin aikaisemmin. Myöskin on tärkeää mainita, että usein me löydämme samanlaisia lähestymistapoja eri toimielimistä toisinaan jopa todetaan, että ne ovat saaneet vaikutteita toisiltaan – Joten kaikkien olemassa olevien mekanismien kokoaminen yhteen yhteiseen riippumattoman etiikka-elimen alle olisi juridisesti siis mahdollista. Olemassa olevan puitteiston kokoaminen yhteen on mahdollista, kunhan se on perustamisopimusten mukaista, että toimivaltakysymykset ovat selvät ja, ja sen täytyy olla siis EUn lainsäädännön mukainen tietenkin. Ja Kanadan lähestymistavan mukaan, jossa pyritään korkeimpiin mahdollisiin eettisiin, eettiseen tasoon, jotta saadaan mahdollisimman suuri suuren yleisön luottamus. Tässä olen kalvoilla olen esittänyt sivunumerot, jotka viittaavat tähän tutkimukseen ja olen nyt valmis eh, vastaamaan kysymyksiin. Ja seuraava kalvo. Bene, grazie, grazie, caro Kiitos. Kiitos oikein paljon professori teille puheenvuorostanne. Nyt annamme AFKO- ja jurivaliokuntien puhujille puheenvuorot. Ensin Daniel Front. thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon professoreille Demke ja Frischut loistotyöstä. Nämä tutkimukset ovat oikein hyödyllisiä luomaan työmme pohjan. Pohja keskeytetään. Anteeksi, että keskeytä, mutta ääni ei ole kovin hyvää. Tämän äänen laadun pohjalta ei, ei puhetta, voi tulkata. Uh, what, what to do about that? I can disconnect my, my earphones. Does, We're going to try to refresh your connection to see if it helps. Hello? Does this work better now? It's much better. Thank Nyt toimii paljon paremmin, olkaa hyvä. Selvä, kiitos jälleen professorille Demke ja Frischut tästä työstä. Tämä luo hyvän pohjan meidän keskusteluidemme pohjalle, kun lähdemme työstämään ehdotusta tästä ajatuksesta, että meillä olisi riippumaton eettinen elin toimielimissämme. Minun on sanottava, professori Demke, että olen pitkälti kanssani samaa mieltä, kun sanoitte, että kyse ei niinkään uusista ja tiukoista säännöistä, vaan siitä, että noudatetaan ensinnäkin nykysääntöjä. Tämä on juuri minunkin tulkintani siitä, mitä EUn toimielmissä tapahtuu ja on tapahtunut viimeksi kuluneiden vuosien aikana. Kuten kaikki tietävät, Euroopan parlamentissa on ollut kymmenen vuoden ajan jo lähes käytännössäännöt. Euroopan komissiossa on käytännössäännöt myös ja viime vuosina on ollut useita tapauksia, joissa osa näistä säännöistä on rikottu, mutta hyvin harvoin on nähty, että olisi lähdetty sanktioihin, eli tavallaan suvaitaan tällaisia eturistiriitatilanteita ja näiden sääntöjen rikkomuksia. Tämä on henki, jota nähdään ei on toimielimissäkin. Ja tähän puuttuminen yhteisen eettisen elimen kautta tuntuisi aika hyvältä ajatukselta. Minulla olisi molemmille pari kysymystä näiden alustusten jälkeen. Jos tällainen elin luotaisiin, erityisesti sellaisen, kuin te esititte, professori Frischhut, niin miten näkisitte, että tietty tutkinta toteutuisi? Jos noudatettaisiin toimielinten välistä sopimusta, niin minun käsittääkseni tällä hetkellä toimielimillä on vähän toimivaltaa ylipäätään lähteä selvittämään, onko kyseessä eturistiriita. Ei ole toimivaltaa pyytää vaikka asiakirjoja veroviranomaisilta tai muuta sellaista. Eli miten tällainen voisi käytännössä toimia? Toinen kysymykseni. Miten tärkeänä pitäisitte sitä, että tällaisen eettisen elimen tekemät suositukset – olisivat sitovia ja että tämä elin itse tekisi päätökset, ei niin, että se tekisi suosituksia ehkä olemassa oleville elimille, jotka tekisivät näitä päätöksiä, kuten parlamentin puhemies tai komissaarien kollegio. Ja viimeinen kysymykseni. Miten helppona pitäisitte sitä, että tässä elimessä – yhdistettäisiin parlamentin jäsenten käytännessäännöt. Puhuja keskeyttää. I'm unsure now if, uh, if, if this still works. En ole ihan varma, toimiiko tämä vielä, sanoo puhuja. Eli miten voidaan yhdistää komission jäsenten käytännössääntöjen ja parlamentin jäsenten käytännössääntöjen valvonta samoin kuin henkilöstösääntö. Kiitos oikein paljon. Ha concluso o è caduta la linea? Saitteko puheenvuoronne päätökseen? Vai katkesiko yhteys? La parola alla relatrice in Puheenvuoron saa seuraavaksi juurin lausunnonlaatija. Se on ei, olkaa hyvä. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kaksikin puheenjohtajaa meillä on tämän aloitteen takana. juuri ja Afko molemmat mukana onkin tärkeää, että nämä kaksi valiokuntaa voivat tehdä tässä yks, yhteistyötä. Kiitän kovasti meidän vierailijapuhujoitamme ja asiantuntijoitamme. Tämä analyysi pitkälti jaetaan jurissa ja afkossa tällaisesta yhteisestä kulttuurista, jonka kautta saadaan parempaa avoimuutta eturisteitä kysymyksiin ja voidaan myös epäpoliittisoida keskustelua eturisteitä kysymyksistä meidän valiokunnissamme ja siitä, mi- miten näitä analysoidaan ja käsitellään EU-yhteyksissä. Oikeusasian valiokunta kovasti suosii sitä, että vahvistetaan komissaareen eturistettä kysymyksiä tässä mielessä ja niiden käsittelyä. Itse puolan kovasti myös tällaista analyysiä ja toimintatapaa, oheistoimintaa näissä eturistiriita-asioissa. Tällaista tukikulttuuria tarvitaan, sellainen edeltää mahdollisia sanktioita ja tällainen hallintokulttuuri on mielestäni myös tärkeää ajatellen tulevaa toimintaa. Minulla on muutamia kysymyksiä puheenjohtaja asiantuntijoillemme, varsin konkreettisia. Ensinnäkin, miten määritellään eturistiriita, miten te näette tämän asian oikeudellisessa mielessä myös EU-ssa? vi- tai miten sitä käytetään vaikka OECDssä, siellä määritelmä ei ole sama kuin joissakin kansallisissa lainsäädännöissä e- Euroopassa. Siis tätä kaikkea hän pitäisi, pitä, pitäisi pystyä koordinoimaan. Sitten ilmoitus omaisuudesta, se on yksi elementti eturistiriita-asioista, mutta se vaatii välttämättä sitä, että että saadaan tietoja verotuskysymyksistä kansalliselta tasolta ja haluaisin hiukan kuulla, miten te analysoisitte tätä, miten voidaan pyytää ilmoitusta taloudellisista sidonnaisuuksista tai omaisuudesta, kun ei pääse kiinni jäsenvaltioiden verotietoihin. Tämähän on, tässä on kyse myös analyysin tuloksellisuudesta meidän kannaltamme katsottuna. Ja sitten vielä ehkä hiukan itse rakenteesta. Voisitteko ehkä kertoa meille yksityiskohtaisesti, miksi tarvittaisiin uusi elin, miksi ei tyydyttäisi olemassa olevaan? On Olaf, oikeu, oikeuksien puolustaja, miksi tarvittaisiin tällainen erityinen elin? Eikä, eikö voistaisi vain lisätä hiukan valtuuksia olemassa olevaan rakenteeseen tai virastoon. Me täällä Euroopan parlamentissa olemme keskustelleet siitä, kuinka aina ollaan luomassa uusia virastoja ja tahoja, ja pitäisi pystyä hyvin perustelemaan eurooppalaisille ja meidän parlamentille, miksi on välttämättä perustaa uusi elin. Kiitoksia. Grazie al relatore. Kiitos Kiitos Jurin valmistelijalle. Ja nyt varjoesittelijät. Alkosteen Jurista ensin. Edustaja Viiland. Varjoesittelijä EPPstä. Olkaa hyvä, Afkosta. Kiitos paljon. Kuuluuko? Yes. Yes. Kyllä. Ja. Selvä. Kiitos oikein paljon näistä puheenvuoroista ja arvioista. Vähän liian myöhään pääsin toisesta kokouksesta osallistumaan, mutta minua briefattiin niin, että voin vain tukea näitä arvioita, että on tärkeää noudattaa nykysääntöjä? Yksi ihan peruskysymys. Ensinnäkin sekä kysymykset että vastaukset, jotka tässä esitetään, liittyvät varmasti siihen, miten valta jaetaan. Parlamentti, komissio, Euroopan keskuspankki ja erilaiset valvontasuhteet myös toisimme Ja miten tämä kaikki sopii yhteen tällaisen riippumattoman uuden elimen kanssa? Toisaalta, jos ajatellaan Euroopan parlamenttia ja sen suhdetta, riippumattomiin elimiin, kuten Olafiin tai Euroopan keskuspankkiin. Ja toisaalta sitten komissio. Tässähän on suhteessa parlamenttiin enemmän tällainen valvova suhde. Ja sitten eri säännöillä on erilainen arvo. Ajatellaan vaikka Euroopan parlamentin jäsenten ohjesääntöä niin ainakin tähän mennessä tämä on yhteisen lainsäädännön alaista. Ja komissiossa taas on tällaisia itse luotuja sääntöjä. Eli tämä liittyy tähän kysymykseen, voidaanko ylipäätään ajatella teoreettisestikaan – kaikki tahot alistaisivat itsensä, tai tulisiko niiden alistaa itsensä tällaiselle elimelle, jos ajatellaan jonkinlaisia yhtäläisiä toimia, mahdolli, toimintamahdollisuuksia. Riippumattomuudesta puhutaan ja myös kirjoittamattomista säännöistä puhutaan. En ole ihan varma, Onko niin, että tällaisen eettisen elimen kautta saataisiin enemmän tällaisia suosituksen kaltaisia asioita aikaiseksi ja saataisiinko niillä sama vaikutus aikaiseksi kuin tiukkaan sitoviksi esitettyjen sääntöjen kautta. Eli voitaisiin pohtia, mitä vaikutuksia voisi syntyä ja säätellään niitä kysymyksiä, joita pitää arvioida, niin joissain tapauksissa ei ehkä ole oikeuskeinoja. Ja poliittisella paineella varmasti on tietty vaikutus asianosaisiin. Kuultavaksi ihmiset varmasti tulevat, mutta voivatko puolustautua lopuksi? Koska jonkinlainen päätös tai tuomio siellä tulee – mutta tällaisen prosessin aikana ehkä poliitikko joutuu jo julkisten syytösten takia vetäytymään. Ja tämä olisi mielestäni niin todella ongelmallinen tilanne. Kiitos. Grazie, la parola Kiitos. Kiitos teille. Seuraavaksi puheenvuoron sai juuri valiokunnan edustaja Didier. Presidente, non è connesso. Allora passiamo all'onorevole Pisapia. Che... No, jos hän ei ole kuulolla, niin Elena Pisapia Afkosta, ST-ryhmästä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Toivottavasti kuulette hyvin. Kiitoksia professori Demkelle ja professori Frischutille heidän esityksistään ja ehdotuksistaan meille. Ensimmäinen asia, joka minulle tulee mieleeni, on se, miten tärkeää on, että meillä on eettinen elin, joka voi toimia e, eturiistiriitatilanteissa, jotka ovat sääntöjä vastaan, ja myöskin sellaisissa tapauksissa, jos Euroopan toimielimien luottamus on vaarassa. Olen sitä mieltä, että meidän täytyy olettaa, että meillä täytyy olla sanktioita. Täytyy aina olla niin, että rik- käyttäytyminen, joka rikkoo sääntöjä, siitä seuraa jotakin. Parlamentin eettinen neuvottelukunta, jonka jäsen olen, eh, meillä on, eh, meillä on kokemusta tästä ja meillä on kokemusta Italian parlamentista. Nämä elimet koostuvat vain parlamentin jäsenistä – Mielestäni se on hyvä asia, että me puhumme tästä etiikka-elimestä niin, että se oli, olisi sellainen, että siinä on ainakin jonkin verran sen elimen edustajia, johon, jota, jonka kysymyksiä käsitellään. Ja mi, kysynkin asiantuntijoilta, miksi tätä ei harkittu. No sitten meillä on tietenkin erittäin uskottavia teknisiä ja juridisia asiantuntijoita. Meillä voi olla myöskin kolmas jonka nimi, jäsen, jonka nimittää kansalaisyhteiskunta. Ja meillä voi olla myöskin niiden edustajia, joita asia suoraan koskee. Tässä ei, tässä ei siis vain, ei ole kyse vain siitä, että teen ehdotuksia, vaan meillä pitäisi olla, eh, me tarvitsemme paitsi ehdotuksen myös e-, enemmistön, joka sitä haluaa tukea. Kiitos. Kiitos Juliana. Ja nyt edustaja Walters, varjoesittelijä SD-ryhmästä juridivaliokunnasta.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 Nyt toimii. Nyt toimii, hyvä. Loistavaa, kiitoksia. Minulla on kaksi kysymystä. Kiitän ensin, ensin näistä kiinnostavista alustuksista, joita tähän mennessä olemme kuulleet. Nyt puhujen ääni katosi. Can you press the speak button again? I'm trying again now. Yritän. Nyt toimii. Okei, okay. excellent. Hyvä, erinomaista. Minulla on yksi yleisluontoinen kysymys panen merkille, mitä on kirjoitettu raporttiin yleisestä trendistä tai suuntauksesta kirjoittaa yhä enemmän sääntöjä eettisistä standardeista ja miten soveltaa niiden sovellusala ja niin edelleen. Tällainen suuntaus yrittää säännellä lakeja ihan joka ikistä asiasta. Ja mitä tässä näin, on, luomme sellaisia riskejä, jotka sitten eivät miltä ketään ja uhkaavat tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Mielestäni tämä osoittaa minulle sitä, että vaikka olisi kuinka paljon sääntöjä, vaikka kuinka paljon yrittää säätää lakeja, ongelmia yhteydessä. Yeah, I suppose. On that, and on that culture, I... Tästä kulttuurista minulla on kysymys. Tässä on taas ongelmia yhteydessä pahasti. Siis, jos on ta- loppujen lopuksi siis kaikki puhuja sanoo, että kuulee itsensä kaikuna. Kaikki liittyy jonkun toimielimen toimintakulttuuriin. Säännöt voivat muuttaa vain käyttäytymistä ja tietenkin pitää kiinnittää huomiota myös kulttuuriin. Sitten minulla on kysymys, yksi kysymys herra Demkelle. Niin maatalousvaliokunnan järjestelmässä äänestää suora, suoraan päätöksessä koskien suoria tukia. Voimme nähdä parlamentissakin, että jälleen ongelmia yhteydessä. Action is very bad. Uh, could you try to uh, remove the earbuds and we'll, we'll refresh the connection? Procediamo, eh, perché sennò... Eh, Jatketaan sillä välin eteenpäin. Muuten menetämme puheaikaa. Ylboje Renew, olkaa hyvä. Afkosta valioesittelijä. Non è, presidente non è connesso. Allora proviamo con... No siinä tapauksessa yritetään Gunnar Pekkiä ID-ryhmästä. Se Duran, pos, può parlare? Eh, al posto di Boyer. Se vuole parlare Duran, al posto di Boyer. Boyen tilalla, Pascal Duran. Edustaja Dyrä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. En halua ottaa Silbojen puheenvuoroa. Pieni, pieni kommentti vain. Sillä lähetti minulle, on lähettänyt nyt myös joitain Niin pari asiaa, jotka tulivat esille ja nämä kysymykset, joita Freund ja Sejourneita saisittivat, olivat mielestäni varsin oikein osuvia. Ensinnä korkea viranomainen Ranskassa on saanut aikaan tällaista lisäarvoa, koska tätä kautta on päästy käsiksi asiakirjoihin, joihin me emme pää, pääse käsiksi parlamentaarikkoina, koska emme, meillä ei ole tällaista tutkimusvaliokuntakulttuuria kuin USA. Me emme saa tietoa verotiedoista tai jostakin muistakaan tiedoista, joten me, meidän pitää tyytyä julistuksiin, ilmoituksiin, jotka joskus ilmeisestikään eivät vastaa julkisten tutkimusten tuloksia, joten haluaisin todellakin tietää, miten voidaan toimia niin, että Ranskan korkeaviranomaisen kaltaisesti olisi tällainen luottamuksellinen taho ensinnäkin, koska mielestäni avoimuus voi myös heikentää sitä seikkaa, että komissaari tai kyseinen henkilö voi antaa näitä tietoja. Ja tämä toinen kohta. Ja sitten miten voi saada, saada näitä asiakirjoja käsinsä? Ja toiseksi kiinnitän siitä, siihen huomioon, mitä Stefan Sesurne sanoi siitä, että tarvitaan ohjas, opastusta. Viranomainen aina aluksi alkaa, kys, sit alkaa kysyä, on todettu tietty virhe tai puute, laiminlyönti ja sitten pyritään korjaamaan asiaa nopeasti ja luottamuksellisesti. Nämä kaksi asiaa vain. Ja, ja kiitän vielä tästä tehdystä työstä. Ai niin, vielä yksi asia ihan lopuksi nopeasti koskien kysymystä, joka liittyy Olafiin. Ja sitten taas Olaf ja sitten versus uusi eh, elin. Olaf käsittelee lähinnä korruptiokysymyksiä. Tässä mennään nyt pidemmälle, kun tulee nämä eturistiriita-asiat esille. Halusin vain tämän asian ottaa esille. Kiitos. Passiamo all'onorevole Beck allora. Ja nyt edustaja Beck. Presidente non è connesso. Allora per... Eh, Ilmeisesti hän ei ole yhteyden päässä, joten vihreän ryhmän nimissä. Haluaisiko Freund vielä käyttää puheenvuoroa? Muuten jatketaan Leila Chaibilla. It's okay if we give the word uh, to the, to the GUE colleague. Ehkä GUE-kollega voisi käyttää puheenvuoron. Bonjour, merci. excusez-moi, excusez-moi. Päivää kaikille. Soka, anteeksi tämä kamerani laatun. Joudun käyttämään tässä vanhaa tietokonetta ja toivottavasti tämä ei ole ongelma tulkeille. Niin, uskon, että tämä keskustelu estyslistalla ja tämä kokouksemme aihe osoittaa jotakin myönteistä. Nimittäin me olemme kaikki samaa mieltä siitä seikasta, että EU tarvitsee lisää lahjomattomuutta, avoimuutta ja niin kuin herra Demke sanoi alustuksessaan, tämä kysymys on yhä merkittävämpi ollut viime aikoina poliittisesti ja se, kun avoimuus ja integriteetti, eheyskysymykset ja lahjoittamattomuuskysymykset tulevat yhä tärkeimmiksi kansalaisille. Haasteena tässä, niin kuin te sanotte, herra Frissyt, on lähentää EU-kansalaisia EU-elimiä äh, kohtaan. Ne tuntuvat usein maantieteellisesti ja symbolisesti hyvin kaukaisilta, ne tuntuvat opakelta, läpinäkymättömiltä. Viime aikoina on ponnisteltu asian eteen, mutta mahdollisuus parantaa tilannetta ovat vieläkin suuria. Vielä voidaan tehdä paljon ja voidaan vähentää eturistiriita kysymyksiä ja tätä opakkiutta, vaikka e- e- edunvalvonnassa tämä on tilanne parlamentissa, mutta myös muissa EU-toimielimissä ja virastoissa. Ja se mahdollisuus, että luotaisiin tällainen eettinen yhteinen taho, joka käsittelee kaikkia toimielimiä EU-ssa, se voisi mahdollistaa sen, että todella voimme edistyä avoimuudessa ja lahjomattomuudessa konkreettisesti ilman, että tyydytään huonompi vaihtoehto. Näin voitaisiin päästä tämänhetkisestä tilanteesta eroon, joka on osoittanut rajansa. Tässä tilanteessa jokainen virasto on sekä tuomari että tutkittavaa ja itse päättää ilman minkäänlaista ulkoista valvontaa näistä asioista. Herra Friskyt, Friskyt te mainitsitte tutkimuksessa, että juridinen pohja luoda tällainen eettinen elin on liian, ovat liian riittämättömiä, joten toimijoiden välinen sopimus voisi olla tässä ratkaisuna, mutta toimijoiden välisen sopimuksen ongelma, ja tässä yhdyn Daniel Freundin sanoihin, tämä koskee vain niitä, jotka haluavat allekirjoittaa kyseisen toimielinten välisen sopimuksen. Jos toi ky- kysy, koskee elintä, joka ei kuulu tähän sopimukseen, silloin eettinen taho on voimaton. Ja voidaan helpostakin kuvitella, että ne, ne ole tämä avoimuus on tärkeä, niin se ei ole kovinkaan tärkeä heille muutenkaan näyttää tässä neuvostoja myös joitakin taloudellisia toimijoita. Jos sitten päätetään, että tehdään toimintavälinen sopimus ja otetaan eettinen kysymys myös perussopimuksiin. Näin voitaisiin tarttua kaikkiin ongelmallisiin tilanteisiin riippumatta toimielimestä tai virastosta, josta on milloinkin kyse. Ja tämä on minusta ratkaisevan tärkeää, jotta voimme toimia uskottavasti tässä asiassa, koska jälleen kerran kansalaiset pyrkivät siihen, että saadaan aikaan suurempaa avoimuutta. Ja sitten kysymykseeni vielä haluaisin pyytää teitä palaamaan tähän asiaan. Eikö ole vaaraa siitä, vaara siitä, että menetätte tilaisuuden, jos luotaisiin tällainen eettinen välin eh, toimintavälisellä sopimuksella. Eikö olisikin nyt parempi, ainutlaatuinen tilaisuus edessämme lopultakin tehdä vahva ja muuttaa vallan perussopimuksia. Näin todellakin voitaisiin tarttua näihin avoimuus- ja integriteettikysymyksiin EU-ssa koskien kaikkia EU-toimielimiä. Minulla on vielä toinenkin kysymys joka liittyy toiseen asiaan, mutta haluaisin tietää, oletteko tutkimuksenne voineet ottaa selvää eri virastojen poliittisista voimasuhteista, jotta nähtäisiin, mit, mitkä su- tahot suosivat tällaista vaihtoehtoa, mitkä taas vitkuttelevat näissä eettisissä kysymyksissä, jos te olette saaneet jonkinlaisen tilannekatsauksen aikaan näistä virastojen mielipiteistä, eri toimijoiden mielipiteistä. Grazie mille e vogliamo... Kiitos paljon. Ja katsotaanpa sitten seuraavaksi. Onko nyt Iden tai edustaja Beckin puheenvuoro vai eivätkö he ole linjoilla? No siinä tapauksessa annetaan asiantuntijoille puheenvuorot, jotta he voivat vastata näihin kysymyksiin. Ah, perfetto. Allora, non lo Apri, prego. Apri, ma no on ilmeisesti nyt liittynyt seuraamme. Miss Aubry, can you please press the speak button? Oui, Bonjour. Hyvää päivää. Suokaa anteeksi painon kaksi kertaa. Toivottavasti nyt kuulette hyvin. Näen itse itseni ruudussa ja kiitän teitä herra Tajani. Pelkäsinkin hetken, että unohditte minut, mutta näin ei ollutkaan. Puhun aika lyhyesti joka tapauksessa, koska tämä liittyy jurivaliokuntaan ja ei turistiriita politiikkaan jossa nyt on yritetty valiokunnassa vaikuttaa komissaarin nimityksissä ja on asetettu tiettyjä rajoja ja on kiinnitetty huomiota kaikista ryhmistä huomiota tähän. Esimerkiksi tutkimus on liian kapea-alaista komissaarin kohdalla, joskus ei ole mitään keinoja tarkentaa mitään tietoja. Kaikki tiedot liittyvät näihin vapaaehtoisiin ilmoituksiin komissaarin ehdokkaiden kohdalla ja sitten puuttuu riippumattomuutta näistä päätöksistä vielä. Joten juuri sanot sitä käsittelemään näitä kysymyksiä. Stefan Serurne on tässä esittelijänä. Haluamme ottaa selvää, miten voidaan reagoida tähän, erityisesti jos on kyseessä komissaarin eturistiriidat. Kysymykseni tästä asiasta ovat varsin moninaisia. Ensinnäkin liian tiukat puitteet tutkia asiaa ja menisin pidemmälle kuin Stefan Sejourne sanoi tässä alussa, että voitaisiin saada tietoja ja riippumaton elin voisi saada käsissä myös verotietoja tai tietoa oikeudellisesta tutkimuksesta, jos ovat ne, ne ovat meneillään komissaariehdokkaiden kohdalla. Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni jos voitaisiin varmistaa viranomaisen riippumattomuus ja poliittinen valvontavalta, miten tämä on mahdollista erityisesti oikeusasian valiokunnan puitteissa, joka on vastuussa eturistilta kysymyksestä, sitten tällainen riippumaton eettinen elin. Mehän haluamme tässä, tässä tasapainon löytää edelleen riippumattomuudesta. Missä määrin teistä tuntuisi asianmukaiselta ottaa mukaan kansalaisyhteiskunnan tahoja mukaan, kansalaisjärjestöt, jotka haluaisivat toimia, ajattelen tässä vaikka äh, Transparency International tai eurooppalainen tarkkailu otan tässä ranskaisia esimerkkejä, mutta te puhuitte muistakin kansalaisjärjestöistä, ne voisivat puuttua tällaisiin kysymyksiin, kun ne toteavat, että on rikottu ehkä itsesääntöjä. Sitten vielä viimeinen kysymys koskee eturistettä kysymyksiä viranhoidon aikana tai nimityksen yhteydessä. Mikä voisi olla eettisen tahon rooli, kun se eturistiriitoista voivat ilmentyä nimityksen kohdalla tai palvelussuhteen aikana missä tahansa vaiheessa. Kiitoksia. Molte grazie, onorevole. Sydämestä kiitokset. Edustaja Omri. Ja nyt professori Demke saa puheenvuoron, jotta hän voi vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, much. Thank you very much, uh, Chair. Well, we have... Kiitoksia. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen kirjoittanut paljon kysymyksiä Ylösen vastaa proseduraalisiin ja äh, juridisiin kysymyksiin vai jätän ne kollegalle. Mutta no, kysymykseen siitä, miksi tarvitaan tämä e-, etiikkaelin? Se tarvitaan sen vuoksi, että mahdolliset, mahdollisten äh, komission jäsenehdokkaiden eturistiriidat – Eh, niitä ilmenee kerran toisensa jälkeen. Ja se on Euroopan unionin eh, julkisuuskuvaa vahingoittavaa kansalaisten silmissä, kun komission jäseniksi nimitetyiksi eh, he, näiltä henkilöiltä löytyy eturistiriitoja. Näitä potentiaalisia eturistiriitoja ei voida hallita poliittisessa kontekstissa parlamentin ja komission välillä – näissä ongelmissa tarvitaan ulkopuolinen riippumaton elin. Muutoin keskustelu eturistiriidoista se politisoituu aina. En ymmärtänyt ihan, äh, kuullut ihan kaikkea, mitä Rova Volter sanoi, mutta palaan nyt tähän. Eturistiriidoissa ei ole kyse vain siitä, että ne monimutkaistuvat, vaan, vaan siitä, että jäsenvaltiot reagoivat äh, uusiin säädöksiin ja erityisesti eturiistiriidat – ovat, äh, jos ajattelemme psykologiaa, niin meidän täytyy ajatella tulevaisuutta ja, ja, ja sitä, että lait ja säännöt ja vapaaehtoiset toimenpiteet eivät toimi etur, eturistiriidoissa, puhutaan usein yksityistäisistä ihmisistä ja keskitytään yksilöihin. Ja on kyseenalaista, onnistummeko me tällä lähestymistavalla eh, toimimaan, kun tilanteet entisestään monimutkaistuvat, kun näin, että jos keskitymme vain yksilöihin. Ja lopuksi vielä mietin aina, kun puhumme eturistiriidoista, niin useimpia ei kiinnosta, eh, miten käytännössä tehdään, miten eh, toimenpiteitä tehdään. Komissio tutkii 3000 eh, mahdollista petostapausta ja Eturistiriitojen valvonta ja hallinta on haasteellista ja keskustellaan liian vähän siitä, mitä tarvitaan, että niitä voidaan hallinnoida ja kuinka paljon rahaa tarvitaan. Meidän täytyy lisätä eh, tämä ulottuvuus keskustelumme kun puhumme siitä, että perustetaan riippumaton eettinen elin, jonka perustamista siis tuen. Allora, diamo ora la ja nyt annetaan puheenvuoro professori Frisodille. Kiitos teille, professori Demke, että osallistuitte tähän kokoukseen. Kiitos osallistumisesta ja vastauksista, joita kollegoille annoitte. Ja nyt professori, professori olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Yritän vastata. Olen Kristof Demken kanssa samaa mieltä, että ajatellen EU: ja EUn toimielimiä, niin objektiivinen ulkopuolinen taho, joka ei ole politisoitunut, voisi olla parempi. Tässä voitaisiin ajatella COVID-19-kriisin käsittelyä. Asiantuntijat ja poliittiset keskustelut ovat kaikki paikallaan, mutta en siis tukisi itse säätelevää lähestymistapaa, vaan sitä, että käytettäisiin ulkopuolisia asiantuntijoita pyrin kattamaan kaiken mahdollisuuksien mukaan. No tutkintatapaukset. Kuten tutkimuksessa sanottiin, EUlla ei ole toimivaltaa rikosoikeudellisesti. Ja veroviranomaisten tietojen saaminen. Meillä on esimerkki Ranskasta. Usein Ranska minun tutkimukseni aikana oli esimerkki. Sieltä voidaan saada myös verotietoja – mitä EU-hun tulee, meillä on tietyt rajoitukset. Jos ajatellaan oikeusperusta kysymystä. Lyhyesti sanoen, toimielimet voisivat tietenkin pyytää tietoa jäseniltä tai henkilöstöltä, mutta jossain vaiheessa tarvitsee kuitenkin yhteistyöhenkeä myös kansalliselta viranomaiselta tästä aiheesta – lisää tietoa löytyy tämä tiedoksi Fröndille ja muille sivulta 112 tässä tutkimuksessa. Suositusten julkistaminen, sen pitäisi olla ihan mahdollista. Minusta tuntuu, että tämä voi osoittautua oikein tehokkaasti. Ja sitten käytännössääntöjen yhdistäminen – Minusta sekin voisi olla mahdollista. Kuten aikaisemmin on mainittu, olen todennut samanlaisuuksia tällaisten eri säännöstöjen kodistojen välillä. Jos analysoidaan esimerkiksi Euroopan keskuspankkia, siellä on eri käytännössääntöjä, joita olen integroinut vähän on tarkemmin nähdäkseni, että se on mahdollista. Stefan Sesorne eturistiriidan määritteleminen ja viittaus. tämä oli minustakin mielenkiintoista. Usein on lähes identtiset sanamuodot, kun vaikka määritellään eturistiriita. Tutkimuksessa myös todetaan se, että joskus yhdellä toimielimellä on jätettynä avoimeksi se, mistä määritelmä tulee. Joissain muissa käytännössäännöissä voidaan nähdä, että OECD on ollut selkeästi rooli, malli, sieltä on tullut ideoita. Se Stefan Sesurne kysyi, miksi uusi toimielin, miksi ei esimerkiksi oikeusasiamies. Mielestäni olisi tärkeää, kuten on sanottu, että saadaan uusi taho – voitaisiin yhdistää varoja ja voimavaroja eri toimielimistä. Eli yksi plus yksi, näin saataisiin kolme, ei kahta. Raina Viiland. Toimijoiden välinen sopimus ei riitä. Kyllä, kuten sanottiin, tarvitaan muita tukevia toimia. Esimerkiksi hallinnollinen yhteistyö verotuksen alalla – ehkä olisi tarpeen muuttaa direktiiviä vuodelta 2011. Ja edustaja Vilan mainitsi myös vallan erottelukysymykset. Viittasi myös Montesquieun ajatuksiin, kuten tiedotusvälineet ovat ehkä neljäs valta tässä, ehkä viides siis. Tällainen integriteetti hyvin tärkeä vallan väline, joka ei toistaisi tieten, poistaisi tietenkään yhteisön tuomioistuinta. Kyse olisi siis eettisestä elimestä ja sitten tuomioistuin hoitaa juridisen valvonnan. Täällä mainittiin myös Olafin tehtävän rajaaminen, petoksiin. Tämä vastaa ehkä myös Viilandin kysymyksiin, muihin kysymyksiin. Mainitsin myös sen, että ajatuksena olisi, että olisi tällaiset mallikäytännessäännöt, jotka mielestäni voitaisiin liittää toimijoiden sopimukseen, siksi että muuten ehkä annettaisiin liikaa valtaa tälle Meillä ajatellen Maroni doktriinia vain, mutta tällainen yhtenäinen käytännössääntö joka liitettäisiin toimielinten väliseen sopimukseen, antaisi tilaa uudelle eettiselle elimelle esittää spesifisempiä, yksityiskohtaisempia koodeja esimerkiksi rahoitusalalla. Oletan, että on muita tarpeita, joita ei ole kaikilla toimielimillä. Näin vastaan osittain myös edustaja Waltersin kysymykseen. Jos tarvetta on, pitäisi olla mahdollisuus esittää yksityiskohtaisempia sääntöjä. Edustaja Pisapoja sanktioista. Juridisista syistä voidaan yhdistellä nykymahdollisuuksia, joita on jo olemassa. Minustakin tuntuu, että suositukset, olen itse juridikan professori ja mielestäni tällaiset keinot voivat olla ihan tehokkaita. Nykysanktiomahdollisuudet voitaisiin todella – yhdistellä, mutta juridinen rajoitus on se, että ei ehkä pystytä luomaan uusia. Pyrin puhumaan lyhyesti kokoonpanoja. Jos katsotaan Ranskan esimerkkiä, voitaisiin ajatella, että jäseniä voisi olla enemmän. Pyydän, että katsotte Ranskan esimerkkiä tässä tutkimuksessa. Totta kai olisi hyvä myös saada joitain jäseniä nykytoimielimistä, mutta – on huolehdittava sitä, että eturistiriitaa ei synny siitä, jos nykyjäseniä tai aikaisempia jäseniä integroidaan sinne. Eli tämä on erittäin tärkeä asia mielessä pidettäväksi. Edustaja Walters, jos katsotte tätä tutkimusta ja PowerPoint-esityksessäni niin oli mukana sellainenkin kuva, joka osoittaa, että tarvitaan tietyt rajoitukset – kyllä Maroni Dokrenin takia, mutta tässä kalvokuvassa esitän myös sitä, että pitäisi katsoa nykyarvoja artiklaa 2 EU-sopimuksessa ja oikeudellisia periaatteita, jotka voidaan jo todeta. Minun on puhuttava lyhyesti, mutta tämä voisi olla yksi mahdollisuus, joka menisi vähän siihen suuntaan, jota edustaja Wolters tarkoitti. Edustaja Dyran olen samaa mieltä kanssanne, joten en puhu pidempään. Samoin olen edustaja Saibin kanssa samaa mieltä. Ehkä vielä pari kommenttia. Virastoja ei lisätty mukaan sinne, koska tämä oli muutenkin laaja tutkimus. Ja sopimusmuutokset toki olisi ollut helpompaa tehdä tämä tutkimus, jos olisin voinut ehdottaa sopimusuudistuksia, mutta jäsenmailta, joita on 27 sitten parlamentit myöskin, ajatellaan vaikka miten kansanäänestysten kanssa on Irlannissa käynyt. Toki ihan mielelläni sisällyttäisin nämä muutokset sopimusmuutosten kautta, jos sellainen mahdollisuus syntyisi. Voisin sitä toki puoltaa. Edustaja Obri. Kyllä. Tiedon tarkistamistarkoituksessa olisi hyvin tärkeää, että saataisiin verotiedot, mutta tässä on juridisia rajoitteita jälleen kerran. Ja tässä sen lisäksi, että toimielinten sop- välinten sopimuksen lisäksi tarvittaisiin sekundaarilainsäädäntöön muutoksia, pitäisi voida myös tarjota tietoa. Uuden elinen, elimen pitäisi voida toimia myös oman aloitteen pohjalta. Ja viimeisenä kommenttina edustaja Obrille. Kyllä on tärkeää, kuten tutkimuksessa mainitsin, sen pitäisi pyrkiä valvomaan sekä jäseniä ja henkilöstöä. Joka tapauksessa ennen kuin ikään kuin työ aloitetaan ja sitten tämän työn aikana ja sitten sen jälkeen, eli ajatellen tätä pyöröovi ilmiötä ja mahdollista aikaa taukoa ennen kuin ottaa seuraavan tehtävän vastaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon teille, professori Frisut, että osallistuitte kokoukseemme, että vastasitte kaikkien kollegoiden kysymyksiin. Ja nyt tämän kokouksen osalta puheenjohtaja Adrian Vaskes Lasara, juurivaliokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente Tajani. Kiitoksia puheenjohtaja Tajani, kiitoksia akkuvaliokunnan tästä näistä esityksistä. Kiitän puhujia ja kollegoja, jotka osallistuvat kiinnostavaan keskusteluun. Tässä on korostettu korostaa sitä, että täytyy parata resursseja, jos haluamme valvoa ja välttää eturistiriitatilanteita tehokkaasti. Pitää löytää innovatiivisia kulmia. Tässä pitää ottaa huomioon avoimuus, eettiset ja petosten välttäminen, estäminen oikeusasiamiehen mallin mukaisesti niin kulutan oikean suuntaan. Tähän mennessä on ollut jurivaliokunta, oikeusasianvaliokunta, joka on puhunut yksin asiasta ilman suurempaa tukea, kun on kiinnitetty huomiota näihin komissaariehdokkaiden ilmoituksiin. Kaikki kuitenkin tietävät, että tämä voi herättää monimutkaisia kysymyksiä ja epäilyksiä, jotta pa- parlamentin erityisvaliokunta olisi voinut puuttua tällaisen. Siksi oikeusvaliokunnassa arvostamme ko- kovin myönteisesti sellaista mahdollisuutta, että saisimme teknistä tukea riippumatta taholta, jolla tarvittavat resurssit antaa lausuntoja dokumenteista, joita komissaariehdokkaat ovat esittäneet, mitä tulee heidän mahdollisiin eturistiriitakysymyksiinsä. Kuitenkin haluan ottaa esille, että tällainen mahdollinen riippumaton elin, joka olisi tekninen luonteeltaan, sillä ei voi olla viimeistä sanaa, mitä tulee todentamiseen koskien ilmoituksia sidonnaisuuksista. Joka tapauksessa pitää toimia parlamentin valtuuksien äh, rajoissa ja varmistaa legitiimyys komission toiminnassa, joka on täytäntöönpaneva elin. Sitten vielä puheenjohtaja Tajoni, niin haluan ilmaista valmiutteni tehdä yhteistyötä Afkon kanssa näissä asioissa. Ja kiitän vielä uudestaan puheenjohtajaa ja kaikkia muita. Kiitoksia. Muy bien, Adrian. Gracias por tu trabajo. Vamos. Eh, Kiitos, Adrian. Kiitos tästä työstä, joka jatkuu. jotta saadaan aikaan poliittinen lopputulos. Ja teemme Euroopan parlamenttina kaikkemme. Kiitos tästä tuesta. Nyt sitten jatketaan keskustelusta. Kollega Freund, teillä on neljä minuuttia aikaa. Ich glaube... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi ennen kuin siirrymme tähän työhön, haluaisin vielä käyttää tilaisuutta hyväkseni ja kiitellä kovasti professoreita. Jos katsotaan vielä sitä, minkälainen tilanne meillä on viime vuosina ollut, niin – viimeistä edeltävän komission eron yhteydessä muutama kuukausi sen jälkeen nähtiin, että komission jäsenet siirtyivät talouselämään. Aikaisempi komission puheenjohtaja Barroso Goldman Sachsin siirtyminen oli ehkä merkittävän tapaus. Ja sen jälkeen muutettiin tätä jäähdyttelyajan pituutta esimerkiksi ja – muitakin komissaari siirtyi muihin tehtäviin, yli 50 prosenttia viimeistä edeltävää komission komissaareista siirtyvät hyvin nopeasti poliittisen uran päättymisen jälkeen lobbaustehtäviin. Ja vuoden 2014 parlamenttivaalien jälkeen Transparency International katsoi tilannetta ja noin 30 prosenttia jäsenistä siirtyi sellaisiin järjestöihin, jotka ovat Lobas-rekisterissä. 24 rikkomusta sääntöjä vastaan on nähty. Minä en ole nähnyt koskaan, että rikkomuksista olisi syntynyt sanktioita, että olisi poistettu päiväraha tai muuta. Ja myös henkilöstösäännön osalta – on viime vuosina ollut useita tapauksia yhden esimerkin ottaakseni. Mies, joka oli johtavassa tapauksessa tehtävissä Exxon Mobilissa ja siirtyi komission siellä vastuussa suhteista OPEC-maihin ja lähti sitten sapattin vapaalle eli palkattomalle lomalle komissiosta – ja hänestä tuli johtaja Saudi Eli tätä toimintaa ei mitenkään estetty ja nähdään, että henkilöstösäännön toteuttaminen eettisissä kysymyksissä vaihtelee kovasti EUn toimielinten kesken. Ja yhden skandaalin pohjalta tänä vuonna huomasin, että ulkosuhdehallinto tämän vuoden puolivälin mennessä ei ollut koskaan – julkaissut yhtään selitystä, kun korkearvoiset virkamiehet siirtyivät eri tehtäviin, vaikka tämä olisi velvollisuus henkilöstösäännön mukaan. Jos halutaan uuteen tehtävään kah- nopeammin kuin kahden vuoden sisällä tehtävästä luopumisessa. Kuuden ja puolen vuoden aikana tämä henkilöstösäännön osa on jäänyt kokonaan huomiotta ulkosuhdehallinnossa, eikä julkaistu mitään tällaisia tietoja. Eli nähdään, että ongelmia on useita. Tämä kaikki johtaa siihen, että Euroopan kansalaiset menettävät luottamuksensa EUn toimielimiin. Tämä kuultiin myös asiantuntijoilta. Ja kuulimme myös, mitä mahdollisia keinoja tässä olisi. Minusta valiokunnan tehtävä on nyt – katsoa eri seikkoja, jotka liittyisivät tällaiseen riippumattomaan elimeen. Ja esittelijöiden, varjoesittelijöiden kesken sitten keskustella siitä, mikä olisi paras tie edetä, mikä olisi paras oikeusperusta, jonka varaan voisimme pohjata työmme, mitkä toimielimet olisivat mukana, parlamentti ja komissio vain, vai jätettäisinkö ovet auki myös muille, haluammeko henkilöstösäännön mukaan vaiko emme. Nämä ovat kysymyksiämme. Lisäksi pitäisi pohtia sitä, miten luotaisiin tällainen eettinen elin, miten siellä päätöksiä tehtäisiin. Varmasti työstämme myös ehdotuksia siitä, miten henkilöstö saadaan tueksi ja kokoonpano varmasti päätet kehitetään sen mukaan, mitkä toimielimet ovat mukana ja ketään riippumattomia tahoja voitaisiin saada vaikka kansallisista etisistä elimistä tai aikaisempia tuomareita ja minkälaisia olisivat menettelyt. Miten hoidettaisiin suhteita nyt olemassa oleviin elimiin? erityisesti ajattelen oikeudellisten asioiden valiokuntaa, mutta varmasti myös Olafia ja oikeusasiamiestä ja tilintarkastustuomioistuinta. Ja kaikki nämä varmasti jotenkin pitäisi ottaa mukaan ja pitää heitä ajan tasalla tämän elimen työssä. Mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa lähikuukausien aikana. Olisin hyvin iloinen, jos voisin saada teiltä ideoita kaikista näistä kysymyksistä, jotta sitten voisimme siirtyä ensimmäiseen luonnosvaiheeseen sitä käsitellään AFKO-valiokunnassa ja juurivaliokunnassa totta kai myös ja muissa valiokunnissa. Odotan läheistä yhteistyötä innolla kollegoiden kanssa. Kiitos. Bene, grazie. Kiitos. Oikein sydämäiset kiitokset. Vaskeisella Sara. Muchas gracias, presidente Tajani. Eh, Kiitoksia paljon eh, puheenjohtaja Tajani. Ja nyt jatkumme. Anna seuraavaksi puheenvuoron herra eh, Neille. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Omasta puolestani haluan kiittää puhujia ja kiitän myös kaikkia kollegoja, jotka osallistuvat keskusteluun. Olen pannut merkille että kerron tulos muutamia kommentteja. Esimerkiksi asiantuntijat juuri sanoivat, että tietysti hallinnollinen hajautuminen EU-tasolla ei auta tässä asiassa, jotta löydettäisiin yhteistä kulttuuria. Tarvittaisiin ehkä tällainen kollegiallinen riippumaton taho, se pitäisi hyvin määritellä, erityisesti AFKossa, ja työn sitten tästä tekisi esittelijä on todella tärkeää, että jurivaliokuntaa vahvistetaan sen eri oikeuksissa, minkälaisia poliittisia päätöksiä tehdään, kun jatkuvasti vain hyväksytään näitä eturistiriita kysymyksiä. Tässä tietysti resurssikysymys on hyvin tärkeä ja lausunto vaikuttaa tähän. Kysymys on aika yksinkertainen loppujen lopuksi, kuka soveltaa sääntöjä turistiriita asioihin eikä kai parlamentin jäsenet voi, voivat olla samalla niitä, jotka edustavat hallintoa ja lainsäädän, poliittista ja lainsäädännöllistä päätösvaltaa pitää pystyä erottamaan nämä kaksi ja luoda tällaista yhteistä kulttuuria samanaikaisesti kaikkien viran, virastojen ja EU-elinten välillä. Tämä on suuri haaste tulevaisuuden varalta. Ainakin tähän työhön halutaan ryhtyä ja tukea tällaista ehdotusta mietinnöstä tulevina päivinä. Ja tulemme kiittämään suurta huomiota asiantuntijoiden tekemään työhön. Mielestäni tämän, tätä työtä varmasti tullaan tekemään jatkossa vieläkin enemmän. Erityisesti tämä liittyy verotuskysymyksiin, mutta tulee mieleen tiettyjä kysymyksiä, jotka vielä vaativat paljonkin työtä ja selvitystyötä. Kiitos. Muchas gracias. Kiitos paljon. Se ja sitten annan puheenvuoron herra Rangelille. So, <clears throat> thank you very much. Uh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että haluan kiittää professoreja Demke ja Frischhut heidän esityksistään Tämä oli todella innostavaa ja kiinnostavaa, mutta minun täytyy sanoa, että olen aika hämmästynyt perustussopimusvaliokunnassa, koska jos me katsomme nyt eteenpäin ja haluamme saada rakentaa aidon demokratian EU-tasolla, silloin meidän pitää kunnioittaa vallan kolmijakoperiaatetta. Sitä paitsi herra Frishut sanoi, puhuin sitä, mutta sitä ennen jo John Locke otti esille näitä periaatteita. Jos katsoo federalistisia asiakirjoja, niin kyllä tämä sieltä löytyy. Joten ajatus tällaisesta supereettisen asioiden toimielimestä, joka käsittelee kaikkia EU-toimielimiä, on aivan vääränlainen konsepti. Jos ajatellaan kaikkia toimivalta, doktriineja, ei olisi mitään demokratian valvontaa, niin se ylittäisi kaikki, niin eihän sitä voi hyväksyä. Sama ongelma tässä aloituksessa jo. Olen täysin samaa mieltä siitä, että meidän täytyy lisätä kykyämme valvoa asioita ja lisätä avoimuutta, mutta tämä pitäisi tapahtua ja se täytyykin tapahtua jokaisessa toimielimessä itsessään, koska ei se ole sama asia, että on EKPn jäsen tai parlamentin jäsen. Ei ole sama asia kuulua jäsenenä henkilökuntaan tai olla viranomainen, poli, virallinen poliittisen toimielimen jäsen. Sitähän voi ottaa myös vainoja joidenkin suhteen. Olen täysin samaa mieltä siis siitä, että meidän pitäisi lisätä kykyämme käsitellä näitä kysymyksiä. Esimerkiksi olen sitä mieltä, että voisimme antaa oikeusvaliokunnalle tai jollekin toimielimelle EU, Euroopan parlamentissa kyvyn, mahdollisuuden pyytää tietoa, asiakirjoja kansallisilta viranomaista, mutta tiedämme, että tämä on hyvin vaikeaa. Voimme nähdä, mitä tapahtuu neuvoston päätösten suhteen, mutta tästä olen kuitenkin samaa mieltä, jotta voitaisiin myöntää, myönt- saada todellisia todisteita, jos on vaikka eturistiriita tai sitten ei ole, mutta todisteita kuitenkin. Mutta että olisi jonkinlainen eettinen taho, joka toimii kaikkien toimielinten ulkopuolella niin demokraattisesti ajatellen ja toimivallan äh, vallanjaan periaatteiden mukaan tämä on suuri virhe. Me olemme sitoutuneita tällaiseen mm, omassa valiokuntasi aika kulutelsi tässä, mutta minulla on sellainen vaikutelma, kun kuuntelin asiantuntijoitamme. Tämä on todellakin innoittava, kiinnostavaa ja mistä tämä keskustelu on hyvin tärkeä, joten meidän pitäisi jatkaa keskustelua, mutta joskus eh, kun arvioidaan eturistiriitaa henkilökunnan kohdalla, se ei ole sama prosessi kuin eturistiriitakysymykset politiikkojen kohdalla. Se on aivan eri asia. Joten eettinen toimielin, joka olisi kaiken taustalla takana, niin kuin nämä tutkimukset esottavat, tämä ei saisi olla oikeastaan mikään poliittinen elin. Ja poliittisia toimielimiä varten pitää olla myös poliittista valvontaa. Tietenkin sitä voidaan arvioida, asiantuntijat voivat antaa meille suosituksia ja lisää tietoa auttaakseen tai antaa neuvojakin tai jopa ennaltaehkäisevällä tavalla neuvoa, miten pitäisi toimia, mutta päätöksen pitäisi kuulua jokaiselle toimielimelle. Ne ovat suvereineja toimielimet. Ja tämä on ydinasia demokratiassa. Jos tämä unohtuu, silloin rakennamme jonkinlaisen, miten sanoisin, hallinnollisen tai byrokraattisen demokratiamallin. Dando, por favor. Eh, lopettakaa. Pyydän teitä lopettamaan. Lopetinkin tähän ja pyydän anteeksi, jos yritin puheaikani. Gracias, señor. Kiitoksia. Ja sitten herra Ruiz de Vesa, olkaa hyvä.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 Miss Walters, can you press the speak button, please? Edustaja Walters, voisitteko painaa speak-nappia? Miss Walters, can you please press the speak? Edustaja Walters, painaisitteko speak-nappia? It's working. Nyt tämä ilmeisesti toimii. Pahoittelut. tänään tuntuu olevan kaikenlaisia nettiongelmia. En tiedä paljonko minulla on puheaikaa, ei varmaankaan kovin paljon, tämän puhun lyhyesti. Olen samaa mieltä joidenkin aikaisempien puheenvuorojen kanssa. Meillä on tässä vähän hybriditilanne. Voimme varmasti olla samaa mieltä siitä, että osa eturistiriita työstämme ja työstä, joka liittyy nimetyksiin. Sen ei pitäisi olla niin poliittista, kun ajatellaan osaamista ja tietojen keräämistä, mutta toisaalta puhutaan prosessista, jonka pitäisi olla poliittinen tai demokraattinen, kun ajatellaan, mitä tuolla tiedolla tehdään, mitä tehdään, kun tuota todistusaineisto ikään kuin on kerätty. Ehdokkaiden pitäisi olla sopivia samoin nimetysprosessien ja näiden prosessien pitäisi olla parlamentin käsissä – mutta jos ajatellaan, mitä sitä ennen tapahtuu, niin se tehtävä pitäisi saada vähemmän poliittiseksi, kun kyse on oikeastaan tiedon keräämisvaiheesta. Minusta aikaisempi puhuja puhui legitimiteetistä tässä prosessissa. Hän on mielestäni aivan oikeassa. Käsittääkseni olen sanonut suurin osan tästä aikaisemmin, mutta mutta Danin kanssa olen samaa mieltä, että ei pitäisi katsoa ainoastaan Euroopan komissiota, pankkiviranomaista. On ajateltava myös, jos on liian ikään kuin mukavat läheiset suhteet, niin on katsottava, mitä muuta meillä menee tässä ohi. On katsottava pyöröovi ilmiötä ja sitä, mitä mandaatin jälkeen tapahtuu. Ei muuta, kiitos. Presidente Vázquez, se ha conectado el señor Pisapia. Estupendo, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Kiitoksia. Rova Walters. Nyt yritän saada yhteyttä herra. Edustaja Pisa Pisaan, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, pyydän anteeksi. Tämä oli ilmeisesti pieni väärinkäsitys. Minulla ei ole juurikaan lisättävää. Haluan vain sanoa ystävilleni ja kollegoilleni täällä valiokunnassa ja niille, jotka puhuivat, mutta myös yleisemmin, että on erittäin hyvä asia keskustella tästä, mutta sitten meidän täytyy pystyä ehdottamaan asioita, jotka saadaan hyväksyttyä ei vain parlamentissa, vaan myös muissa EU-toimielimissä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kootaan yhteen erilaisia kantoja, pitäisi alkaa tietystä tavoitteista ja periaatteista, jotka ovat realistisia ja konkreettisia. Minä uskon, että tänään että ehdotettaisiin yksittäistä tahoa koska joka koskisi kaikkia EU-toimielimiä, tarkoittaa, että katsotaan hyvin kauas tulevaisuuteen ja siinä on sitten riski siitä, että ei ehkä saavuta minimitavoitettakaan. Tämän takia ajattelen nyt hiukan ääneen. Ehkä meidän pitäisi miettiä siten, että painotettaisiin ja käsiteltäisiin, mikä on mahdollista, eikä vain sitä katsota, mikä olisi oikein tehdä. Ennen kun kaikkia asioita on käsitelty, kaikkia ajatuksia ja ideoita, niin pitää tarkastella, mikä voisi todella toteutua käytännössä. Kiiton, kiitän näistä ehdotuksista, mutta nämä asiat pitää ensin ajatella kunnolla läpi. On parempi tehdä jotakin pientä ja hyvin kuin olla liian kunnianhimoinen. Kiitos. Muchas gracias. Kiitoksia edustaja Pisapia. Nyt en näe muita jäseniä puhujan listalla, jotka olisivat yhteydessä tänne, joten jos te haluatte lopettaa tämän keskustelun nyt, niin teillä on puheenvuoro. Edustaja Freund. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Kiitos paljon puheenjohtaja. Todella mielelläni teen yhteistyötä kollegoiden kanssa. Myös niiden kanssa, jotka eivät tänään voineet tai halunneet puhua. Varmasti voivat lähettää kirjallisinakin kommentteja. Muuten lähiviikkoina pyrin esittämään ensin luonnoksen perustuen tämän päivän keskusteluun. Ja totta kai myös perustuen asiantuntijoiden lausuntoihin. Mielelläni jatkan tätä työtä. Mm. Kiitos paljon. Thank you very much to all the colleagues and to the... Kiitoksia kaikille kollegoille ja asiantuntijoille ja kiitos paljon AFKO-valiokunnalle ja eh, heidän sihteeristölle, samoin jurivaliokunnalle ja sihteeristölle. Tämän eh, eh, tämä kokous päättyy ja jatkuu 16.45. El señor Wieland quiere El señor Wieland está pidiendo para intervenir. Ok. Es eh, Sobre el debate. Herra Wieland pitää puheenvuoro. Tähänkö edelliseen keskusteluun? Se La palabra. Herra Wieland, olkaa hyvä. Señor Wieland, tiene usted la palabra. Olkaa hyvä, herra Wieland. Entschuldigung, ich, ähm, ähm ich habe. Niin, pahoittelut. Luulin, että mikki oli jo päällä. Pyysin aikaisemmin jo puheenvuoron, mutta ei se mitään, en halunnut niinkään puhua ennen muita, mutta olen tottunut siihen, että – meillä on asiantuntijapuhejoita, jotka puhuvat vähän ristiriitaisemmin. Haluaisin kiittää toki vieraitamme, mutta usein on niin, että nähdään, että myös tutkijoilla on vähän eroavia mielipiteitä ja ikään kuin kyseenalaistavat toistensa teesejä. Olisi ollut varmasti kiinnostavaa, jos valiokuntiinkin voitaisiin saada tällaisia keskustelutilaisuuksia tulevaisuudessa. Kiitos. Tomamos nota, señor Vilan. Muchas gracias por... Panee merkille tämä, mitä sanoitte, ja kuten sanoin aikaisemmin, kiitos kaikille. Ja keskeytämme kokouksen kello 16.45 saakka. Kiitoksia.